Dear colleagues. Arvon kollegat, nyt pyydän, että istuudutte paikoillenne, jotta voimme aloittaa yhteiskokouksen. Tervetuloa oikeudellisten asioiden valiokunnan kollegoille. Kuten te tiedätte, nyt on tarkoitus käydä ensimmäistä näkemysten vaihtoa kahden esittelijän erittäin tärkeästä mietintöluonnoksesta, eli maakohtaisesta raportoinnista. Kyse erittäin tärkeästä aiheesta, verotuksen avoimuuden lisäämisestä, kun on kyse, ja yritysten verotietojen valvonnasta, kun on kyse. On hienoa, että voimme nyt aloittaa tämän asian työstämisen yhdessä oikeudellisten valiokunnan kollegoiden kanssa. Työjärjestyksen artiklan 55 nojalla. Tietystikin sanomattakin on selvää, että me suhtaudumme erittäin tiukasti myöskin tämän lainsäädäntötekstin oikeudellisen perustaan. Meillä on tiukka kanta siihen. Mari, ole hyvä. No, meillä on tässä lyhyt kokous, joten parempi aloittaa saman tien. Kyllä, kyllä. Saman tien esittelijä sitten saa puheenvuoron. Edustaja Bajensi. Kiitoksia puheenjohtaja. Kuten sanoitte, että tämä on todella tärkeä asia. Kyseessä on verotuksellinen avoimuus ja kaikki tiedämme, että tämä on asia, jolla liittyy oikeudenmukaisuus. me voi hyväksyä sitä, että monakaan kansalliset yritykset edelleen tekevät voittoa, eivätkä kuitenkaan sitten maksa sitä veroja, ja on kuitenkin työntekijät, VPK-yritykset ja muut yritykset joutuvat rajoittamaan, rahoittamaan ne 5-60 miljardia euroa verotuottoina, jotka jäävät uupumaan. Tämä on todella askel eteenpäin, kun pyritään kohti verotuksesta oikeudenmukaisuutta, kuten terveen maakohtaiset yrityksiä koskevat ver- verotiedot maankohtaisesti ovat erittäin tärkeä asia. Näin voidaan estää veropatoksia ja veronkiertoa ja myös estää verojärjestelmän välinen kilpailu. Haluaisin todeta, että tämän direktiivin hyöty menee paljon pidemmälle. Tiedämme, että liikkuvuus on suurta. Olen todella uskon, että tietojen julkaisemisen avoimuus on hyvin tärkeää ja se parantaa yrityshallintoa ja yhteiskuntavastuuta. Kuten olette huomanneet mietintöehdotuksestamme, jonka olen laatanut Evelin Regnerin kanssa, meillä on kunnianhimoiset tavoitteet, jotka ovat hyvin tärkeitä, jotta saadaan todella muutos aikaan Euroopassa. Haluaisin korostaa kolmea asiaa. Ensimmäinen tavoite olisi määritellä se monikansallisten yritysten ryhmä, jota tarkkaan seurattaisiin tältä osalta. Haluaisin ottaa mukaan kaikki ne yritykset, joiden, joiden liikevaihto on 40 miljoonaa euroa. Tämän, tähän kuuluu noin 20 000 maanikallista yritystä. Komissio on ehdottanut 750 miljoonan euron kattoa. Tämä käytännössä sulkisi pois 90 prosenttia näistä yrityksistä. Me, meidän mielestämme on aivan mahdoton hyväksyä näin korkeaa kattoa, kun otetaan huomioon, mitä kaikkea verotuksellisia ongelmia viime aikoina olemme havainneet. Sitten mustallista, jota komissio on ehdottanut, me Ekon valiokunnassa olemme aina kannattaneet mustallista, joka perustuu vahvoille kriteereille, mutta tässä mietinnössä olemme sitä mieltä, että olisi parempi, että monikansalliset yritykset toimittaisivat tietoja toimistaan koskien jokaista verotuksellista lainkäyttöaluetta Euroopan unionissa ja sen ulkopuolella. Tämä toimi menee pidemmälle kuin mitä komissio ehdottaa me saadaan kokonaisvaltainen kuva monikansallisten yritysten ja niiden tytäryhtiöiden toiminnasta. Tätä ei pidä nähdä sanktiona, vaan toimena, jonka kautta voidaan parantaa sisämarkkinoiden toimintaa. Ehdotamme tekstiä, jossa olemme tarkastelleet uudelleen eh, monikansallisten yrityksen toimittamia tietoja. Tavoitteena on saada aikaan verotuksellisten tietojen eh, lähentämistä niin, että voitaisiin tehokkaasti kerätä verotuloja ja yksinkertaistaa hallinnollisia menettelyjä. Tämä on mielestäni tärkeä teksti ja toivon, että Euroopan parlamentti voi tukea näitä Evelin ja minun ehdotuksia, koska uskomme, että kansalaiset kentällä odottavat vahvoja konkreettisia toimia. Kiitoksia puheenjohtaja. Vähän. Thank you. Kiitoksia. Evelin Regner, olkaa hyvä. Dankeschön, Herr Kiitoksia puheenjohtaja. täysin tukea sitä, mitä Juba J. juuri äsken sanoi, ja tehdä täydennyksiä. Yrityksillä on myös yhteiskuntavastuunsa kannettavan. Meillä on sosiaalinen markkinatalous Euroopassa ja näin lukee myös EUn perussopimuksissa. Eli yrityksen on tietenkin tarkoitus tehdä voittoa, se on aivan selvää, mutta niiden täytyisi täyttää myös velvollisuutensa, raportointivelvollisuutensa ja tästä tässä on kyse. Ja mehän olemme jo aikaisemmin tehneet joitakin asioita, kun ajattelen tätä esimerkiksi kaivosalaa ja tietenkin sitä työtä, jonka Sergio Coferati teki osakkeenomistajien kohdalle. Siinä me jo vaadimme julkista raportointia, kun on kyse yritysverosta. Se, mitä Ju sanoi täydentävästi, tämä kynnys on ensimmäinen kriteeri, joka nousee esiin 150 miljoonaa. Eh, tämä on ensinnäkin ymmärrettävää, mitä komissio on ehdottanut, jos katsotaan BEPSiä. Eh, toisaalta, jos katsomme eurooppalaista yhtiöoikeutta, niin meillä on jo useita vuosien aikana ollut kynnyksiä ja paremman lainsäädännön mukaistakaan ei ole se ottaa käyttöön uutta kynnystä, tämä 750 miljoonaa. Siksi me asetamme kynnyksen paljon alemmaksi. Tämä vastaa myös eurooppalaisia yhtiöoikeudellisia kriteerejä. Toinen asia, joka nousee esiin tässä meidän mietinnössämme ovat muut kriteerit, joita olemme lisänneet. Esimerkiksi eh, olisi ilmoitettava mm, yrityksen maantieteellinen sijainti tai tietoa ei vain työntekijöistä, vaan mm, näiden työntekijöiden täytyisi olla täytyisi laskea täysaikaisina työntekijöinä. Ja muitakin määritelmiä ja tarkennuksia, jotka ovat tarpeellisia, jos katsomme sitä, mihin suuntaan tämän ehdotuksen olisi mentävä. Ja mielestäni tärkein vaatimus on, ovat nämä aggregoidut tiedot. Tässä on kyse siitä, että yritykset, kuten komissio on ehdottanut, joutuvat antamaan nämä tiedot ainoastaan sisämarkkinoiden sisällä. Tämä on mielestämme vääristävää, järkevää ja jos otetaan huomioon poliittinen tausta, mikä meillä nyt on, Trumpin hallinto ja monet muut asiat, jotka maailmanlaajuisesti tapahtuvat, on vieläkin tärkeämpää, että nämä tiedot julkaistaan maakohtaisesti. Ja nyt karkein sanoin sanottuna tämä on kaikkein tärkeintä tässä mietinnössä. Me haluaisimme nopeasti tehdä yhteistyötä varjoesittelijöiden kanssa ja läheistä yhteistyötä ja odotamme nyt kovasti teidän kommenttejanne. Thank you, Evelyn. I think we... Kiitos, Evelyn. Uskon, että voimme antaa nyt puheenvuoron varjoesittelijöille ensimmäisenä. Edustaja Rosatti. Uh, okay. Mr. Baltz. Edustaja Baltz. Uh, chair. Kiitoksia, puheenjohtaja. Kollegani Darius Rosatin nimissä haluaisin kiittää kumpaakin yhteisesittelijän tekemästään työstä ja mietintöluonnoksesta. Edustaja Rosatti pyysi, että sanoisin seuraavan teille. Euroopan parlamentissa kymmenen kuukautta sen jälkeen, kun komissio julkisti ehdotuksensa tietyn ilmoittamiseksi, nyt vasta laadimme tätä mietintöä. Taustalla on se, että kansainvälinen ilmapiiri on muuttunut niin, että veroavoimuutta peräänkuulutetaan enemmän kuin silloin, kun ehdotus tehtiin. Kansanpuolen ryhmä edelleenkin vaatii, että nyt kansalaistenkin pyyntöjen mukaisesti taistaa voimakkaammin veronkiertoa ja aggressiivista verosuunnittelua vastaan. Saman aikaan täytyy ottaa huomioon Euroopan yritysten edut ja täytyy varmistaa investointiympäristö. Tiedämme, että veronkierron ja veropetosten vastainen taistelu ei voi toteutua pelkästään yksittäisten valtioiden tasolla, mutta ei sitä voida myöskään Euroopan unionin tasolla yksin omaan. Tästä syystä olemme sitoutuneet kansainväliseen yhteistyöhön, kun on kyse aggressiivisesta verosuunnittelusta OECDn BEPSA-aloitteen alaisuudessa. Yksi BEPSiin liittyvistä toimista on toimenpide 13, eli maakohtainen raportointi. Tämä toimenpide EUn nelosa direktiiviin, joka asia koskee. Minä olen tässä esittelen. Kyse on OECDn TEPS-aloitteesta, jonka nähdäksemme pitäisi olla perustana tulevalla työllä viranvoimasta, kun on kyse. Siksi haluaisin mainita vain muutamia seikkoja, joiden suhteen kansan puolella hieman vaikeuksia. Tiedämme, että komissio ehdotti 750 miljoonan kynnysarvoa, kun on kyse konsernoidusta liikevaihdosta. Ja tällainen yritys olisi suuri yritys tai konserni, jonka pitäisi luoda tiedosto ja julkaista maakohtainen raportointitieto. Tämä on kynnys, jota erotaan myöskin OECDn puolella. OECD argumentoi, että tämän kynnyksen nojalla näiden yritysten liikevaihto, jotka olisivat katsottuna, olisivat noin 90 prosenttia kaikkien yritysten suuren luokan yritysten liikevaihdosta pk-yrityksiin tämä ei vaikuttaisi. Euroopan parlamentin äänestyksen yhteydessä DAC 4 emme halunneet madaltaa tätä kynnystä niin, että pk-yritykset, jotka toimivat rajoittavasti, eivät joutuisi tämän alaisuuteen. Mikäli tämä madallettaisiin tämä raja, niin kuin toinen sitten ehdottaa, tämä loisi jälleen kerran rajan järjestelmään. Omalta osaltani kun olen tehnyt työtä tässä valiokunnassa ja pana tutkintavaliokunnassa. Voin todeta, että olemme pohtineet jo erilaisia verokohtelun eri erovaisuuksia ja porsanreikiä ja niiden käyttöä veronkiertoon ja veropetoksiin. Minun käsitteekseni me haluamme taistella juuri näitä ilmiötä vastaan tiedon julkistamisvelvollisuuksien kautta. Komissio painottaa, että samalla kun on tehty luonnos niin niiden tietojen osalta, jotka täytyy julkistaa, on tehty julkisia kuulemisia sen osalta, kuinka tämä harjoittaisi niin, että yritykset eivät tästä kärsisi. Ja mitä suuren yleisöön tulee, senkin vaatimuksiin jotakin, että enemmän huomiota enemmän kuin Doug 4 yhteydessä. Ja se on tehnyt viranomaisilla olisi oma merkittävä roolinsa. Ja ne tiedot, jotka täytyy julkistaa, täytyy myöskin julkaista. Tämä tarkoittaa siis, että suurella yleisölläkin olisi enemmän tietoa verotustiedosta esimerkiksi. Ja voitaisiin katsoa, mitä kielteisiä vaikutuksia tällä sitten olisi EUn yritysten kilpailukykyyn ja lisäinvestointiin Euroopassa. Kansanpuolella on ilman vaikea hyväksyä tätä näistä syistä. Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, komissio haluaa, että tiedot niin esitetään erikseen kukatakin jäsenvaltiota varten ja kutakin lainkäyttöaluetta varten. Ja otetaan huomioon nämä muusta listalla maat ja lainkäyttöalueet. Yhteisesittelijät katsovat, että joka ikisen maailmanlaajuisestikin katsottuna – lainkäyttöalueen suhteen pitäisi tiedot ilmoittaa erikseen. Ja kun tarkastetaan, että suuri määrä tietoa pitäisi ilmoittaa, tämä yksinkertaisesti tappaisi yritystemme kilpailukyvyn ja myöskin saattaisi viedä investointia pois Euroopasta. Meidän nähdäksemme komission pitäisi saada aikaan tasapainon lähestymistapa, jotta voitaisiin puuttua kaikkien ongelmallisiin lainkäyttöalueisiin ilman, että liikaa syntyy byrokratia niille lainkäyttöalueille, joilla ei ongelmia ole. Mutta myönteisempään henkeen voin todeta, että tuen ehdotusta, joka liittyy yhteiseen ilmoituskaavakkeeseen tai yhteiseen tiedon muotoon yhdellä virallisella kielellä, mikäli yhdessä tietyssä formaatissa tieto ilmoitettaisiin, tulisi vähemmän väärinkäsityksiä. Euroopan unioni täytyy toimia jo, haluaa toimia johtajan asemassa monessakin asiassa. Nyt on kyse verotuksen avoimuudesta, joten haluan todeta, että kansanpuoli voimakkaasti kannattaa verotuksen lisää avoimuutta, mutta olkaamme kuitenkin realistisia. Me emme voi aina valmistautua pikajuoksuun sillä kun muut va- vastaopettajat kävelemään. Veronkierron ja veron veropetosten vastaista taistelusta kansainvälistä yhteistyötä saattaa olla loppujen lopuksi kaikista on hallaa enemmän meidän yrityksemme, yrityksillemme ja myöskin yritystaloudelle, joka kuitenkin luo taloutemme selkärangan. Thank you, uh, Mr. Balz, uh, Madam uh, Estera Sferagut. Esther Sferakus. Kiitoksia. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen juurivaliokunnan varjoesittelijä ja juuri talousasioiden varjoesittelijä tässä puhui. Haluaisinkin kiittää kaikkia esittelijöitä heidän tekemästään työstä ja Esitän nyt muutamia ajatuksia. Ensinnäkin ei ole mitään epäilyä siitä, että meidän on saatavakaan lisää avoimuutta yritysverotuksen alalla tietojen julkaisemisen velvoitteen kautta aivan komission ehdotuksen mukaisesti. Me olemme kaikki yhtä mieltä siitä, että tämä on tarpeellista ja tämä myönteinen askel nyt olisi vain sovittava ehdotuksen täsmällisestä sanamuodosta on totta, että terveillä sisämarkkinoilla tarvitaan yrityksiä, jotka maka- maksavat veroja siellä, missä voitotkin kertyvät. On myös totta, että ehdotus, jossa annetaan tietoja, tulee lisäämään avoimuutta verokäytänteisiin. Ja samanaikaisesti voimme tietää täsmällisesti, ja tämähän kuuluu komissionkin prioriteetteihin, saamme tietää näiltä yrityksiltä johtuen julkaisuvelvoitteista ja näin sama monikansallisten yritysten verokäytänteistä ottaa tietoa ja näin saadaan nämä yritykset maksamaan veroja siellä, missä voitot kertyvät. Ensimmäiseksi meillä olisi sovittava kynnysarvosta. Komissio puhuu 750 miljoonasta, esittelijät puolestaan 40 miljoonasta. Tässä on aivan hirvittävän suuri ero. 750 miljoonaa tuntuu korkealta, mutta kuitenkin 90 prosenttia liikevaihdosta kaiken kaikkiaan riippuu vähän vinkkelistä. Kyllä meidän on tätä pohdittava, mutta olisi varmaankin löydettävä jonkinlainen kompromissi näiden kahden raja-arvon välillä. Komission tekemässä ehdotuksessa ei tuoda mitään uutta hallinnollista taakkaa pk Se on tärkeää. Siinä myös pidetään kiinni ammattisalaisuuksista. On tärkeää, että emme vältä kilpailukykyä, niin kuin toverikin täällä sanoi. On myös tärkeää säilyttää luottamuksellisuus ja välttää lisää hallinnollinen taakka. Komission esittelyiden ehdotuksessa on myös ero, kun katsotaan näitä ilmoituksia. Komission ehdotuksessa puhutaan siihen suuntaan, että kertomukset, maakohtaiset mm, kertomukset olisi julkaistava jokaisessa maassa, vaikka se olisi Euroopan unionin ulkopuolella. Komission ehdotuksessa oikeastaan puhutaan vain veroparatiisista EU, EU-valtioista ja esittelyt kaikista maista. Sitten oikeusperustassa on eroavaisuuksia. Onko tässä nyt artikla 50 vai 115? perussopimuksesta käytössä tavallinen menettely tai erikoismenettely, on meillä meidän asiamme, mutta, mutta äh, saattaa tämäkin vaikeuttaa prosessia. Minun mielestäni komission ehdotus on järkevä. Se on hyvä pohja neuvotteluilla ja näin esittelijät ja varjoesittelijät voivat äh, aloittaa kokouksensa ja pyrkiä kohti kompromissia. Kiitoksia. Thank you. Kiitoksia. Seuraavaksi ECRn varjoesittelijä Rouva Ruohonen Lerner. Kiitos puheenjohtaja. Raportti on pääpiirteissään hyvin tehty ja kattaa komission esityksen keskeisimmät ongelmat. Tärkein näistä on muuttaa komission esitystä, joka rajaisi maakohtaisen raportoinnin yrityksiin, joiden liikevaihto ylittää 70, 750 miljoonaa euroa. Tässä kohdassa Bayet-Regnerin raportin ajatus kytkeä raportointivelvollisuus direktiivistä jo nyt löytyvään suuren yrityksen määritelmään on toimiva yksi asia joka nousi esiin oli bayet regnerin raportin muokkausehdotus kuusi jossa todetaan että ammattiliittoja ja työntekijöitä tulisi informoida yrityksen tilanteesta kuten kokopäiväisesti palkattujen työntekijöiden määrästä voitoista ja niistä maksetuista veroista ja niin edelleen. Eikö tässä ole osin päällekkäistä sen suhteen, mitä maakohtainen raportointi joka tapauksessa avaisi paitsi ammattiliitoille ja työntekijöille, myös yleisölle laajemminkin? Raportin muutosehdotukset 16-30 esittävät tarpeellisia laajennuksia raportoitaviin asioihin. Mietityttää kuitenkin, onko muokkausehdotuksen 24 muotoilu julkiset tuet riittävän yksityiskohtainen eikö sitä kannattaisi laajentaa esimerkiksi kirjoittamalla julkiset vero ja muut tukiaiset niiden laajuus ja niiden ajallinen kesto mukaan lukien tai jotakin tämän suuntaista. Kolmanneksi minulla olisi kaksi muokkausesitystä johdanto-osioon. OECDn DEPS-aloitetta koskevaan osaan voisi lisätä maininnan, että aloite ei yltänyt tavoitteisiinsa. Lisäksi johdantokappaleessa numero viisi voisi puhua yritysvastuun sijaan yritysten tilivelvollisuudesta ja reilumman verokilpailun sijaan verojärjestelmien porsaanreikien hyväksikäytön estämisestä. Lopuksi on hyvä, että raportoinnin yhteydessä mainitaan avoin data eri kohdissa. Yhteen kohtaan voisi tosin lisätä, että koneluettavassa muodossa. Vielä haluan todeta, että äh, edellä kerrottu on oma kantani ja se saattaa erota eräiden ECR-edustajien näkemyksistä tässä valiokunnassa. Kiitos paljon. Mr. Calbe Chambon. Edustaja Chambon. Muchas gracias. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia varapuheenjohtajallekin. No tämähän on nyt lähtökohta. Toivon kyllä, että etenemme tässä reippaasti. Minusta tämä on oikein hyvä lähtökohta koko tähän asti tehty työ. Tiettyjä asioita on, joita vielä pitäisi pohtia tarkemmin, enkä halua enää puhua niistä asioista, joissa käsittääkseni kaikki läsnä olevat ovat yhtä mieltä. Nimittäin nämä asiat, että nyt avoimuuden lisääminen on hyvin tärkeää ja, ja näitä BEPSejä olisi täytäntöön pantava asianmukaisesti samoin kuin avoimuutta ja oikeudenmukaisuutta koskien eh, näiden voittojen verotusta, erityisesti koskien niitä tahoja, joilla on suurimmat mahdollisuudet välttää veroja. No, tästä olemme kaikki yhtä mieltä, mutta nyt olisi käytännönläheisesti ja tehokkaasti toimittava tästä eteenpäin, ja siinä mielessä se, mitä nyt on ehdotettu, niin minun on todettava, että tämä tulee sen jälkeen, kun tämä parlamentti on jo laatinut laajan asiakirjan koskien näitä BEPSejä. Minä olin myös siinä yksi varjoesittelijöistä, joten meillä on jo ikään kuin ennakkotapaus tässä, joka osoittaa, että voidaan mennä myös pidemmälle kuin mitä OECD on mennyt emme ehkä ole kaikissa asioissa aivan tyytyväisiä. Tilanne menee nopeasti eteenpäin. Meillä on Panama ja herra Trumpkin on pelissä ja kaikkea tällaista pientä, joten kyllä meidän pitäisi hyvin tiukasti ja radikaalistikin toimittava Euroopassa. Mutta meidän on toimittava myös älykkäästi. Nyt olisi analysoitava, mitkä kohdat ovat sellaisia, joissa on erimielisyyksiä täällä keskuudessamme ja katsotaan, millaisen tasapainon voidaan päästä, niin että saadaan aikaan tehokas väline, joka ei haittaa yritystemme kilpailukykyä. Täällä on viisi kohtaa, josta keskustelemme. Voin sanoa, että ALDE-ryhmän puolesta ja varsinkin omasta puolestani Täällä puhutaan, yhdet puhuu 750 miljoonasta, toiset puhuvat 40 miljoonasta. Haluaisin pyytää, että ne, jotka ehdottavat 40 miljoonaa, kertoisivat, miksi he ovat valinneet tämän luvun, mitä hyötyä tästä olisi sen sijaan, että otettaisiin OECDn monikansallisten yritysten määritelmä, miksi 40, miksi ei 60 tai 100 miljoonaa. Olisi myös katsottava, kuinka paljon enemmän monikansallisia yrityksiä tähän tulisi mukaan, ja kannattaako nähdä vaivaa ja niin edelleen. Nyt ei varmaankaan ole oikea aika e- asettaa mitään ehdottomia rajoja, vaan olisi fiksusti tästä keskusteltava myös teknisellä tasolla. Sitten tämä luettelo, jota on ehdotettu tässä oikein hyvässä esittelyiden asiakirjassa, niin voihan olla, että tämä on jotenkin liian hankalaa ja liian luokitteleva. Meidän mielestämme on kolme tärkeää, jotka ovat ehdottoman tärkeitä, jotta tietäisimme, onko kyseessä on tällainen tekoyritys, tällainen postilatekoyritys vai onko kyseessä todellinen yritys. Ja nämä seikat ovat ensinnäkin julkistettu pääoma, osa-aikaiset ja täysaikaiset työntekijät, Tässähän nähdään, onko kyseessä yritystoiminta vai ei. Ja sitten materiaaliset, materiaalinen omaisuus, joka ei ole ainoastaan toimistoa, vaan mahdollisesti tuotantoon välineitä ja muuta. Minun mielestäni tämä on aivan välttämätöntä. Tämän kautta jo nähtäisiin, mistä on kysymys, jos pyydetään paljon enemmän, niin on muistettava aina se, että täydellinen on hyvän vihollinen, kun sitten valvonnasta tulee liian monimutkaista ja hankalaa, jos liian hyviksi pyritään. Sitten on tietenkin erittäin tärkeää, että meillä olisi standardilomakkeet. Yksi ainoa lomake kaikilla käytössä on. Meillä tässä tarpeeksi vaikeuksia ja muutenkin, jos sitten vielä kaiken kukkuraksi jokaisella olisi omat paperinsa, niin tästähän taas päädyttäisiin hyvin maksettuihin asiantuntijoihin, jotka koittaisivat löytää taas uusia veronkiertotapoja. Joten tämä on hyvä asia. Sitten todella tästä tämä yhteinen lomake on tärkeä. Haluamme tehdä siitä vielä mahdollisimman käytännönläheisen, kun tavoitteisiin pääseminen on, pääseminen todella tärkeää. Tässähän on kyseessä jopa edustuksellisen demokratian uskottavuus, joten tätä voi on lisättävä. Haluaisin kysyä komissiolta, mitä järkeä on puhua yhdennetyistä tiedoista silloin, kun puhutaan muista kuin veroparatiiseista, koska kyllä tässä menetetään paljon tietoja. On aika turhaakin toimia näin. Se edellyttäisi vielä toisen kysymyskierroksen, jossa täsmennettäisiin tietoja. En tiedä, miksi komissio on tähän päätynyt. Varmaan komissiolla olisi tässä jotain sanottavaa. Olen sitä mieltä, että kyllä tässä olisi koko maailma otettava käsittelyyn, koska jos luomme osia, joista saadaan tietoja ja toisia asioista emme, niin kyllähän tässä perusongelmat sitten säilyvät. Kiitoksia. Merci, monsieur. Kiitoksia paljon, edustaja Calvi Chambon. Uskoakseni te puhutte myöskin herra Kavaran puolesta, koska käytit hänen puheenaikansa. Niinpä niin. Sitten seuraavana on Guen puheenvuoro. Eikö Guesta ole ketään paikalla? Ei taida olla. EFDDn edustajan sitten. Ei hän takään näy. Ai vihreäkö? pyydän anteeksi. Edustaja Urtasun tai edustaja Duran, kuinka haluatte? No Urtasun aloittaa ja sitten kollega jatkaa. No niin, kiitoksia hyvin lyhyesti. Pascal kohta jatkaa. Ensimmäinen pohdintani. Meidän on kaikkien tiedettävä, että tässä on nyt kyseessä koko vaalikausi. Meidän on saatava aikaan tätä hyvin tärkeää asiaa sitä on vietävä eteenpäin. Meillä on näitä veroskandaaleja tapahtunut viime vuosina, se edellyttää kunnianhimoa. Pahempi kuin se, että ei annettaisi lainsäädäntöä tässä asiassa, olisi antaa huonoa lainsäädäntöä. Ja näin ollen parlamentin olisi tehtävä hyvin kunnianhimoinen ehdotus, koska tiedämme, että vaikeuksia tulee neuvostossa. Aikaisemmin on jo mainittiinkin, että vaihdettaisiin oikeusperustaa Kyllä meidän on asettava rimaa korkealle, koska muuten en tiedä, kuka sitä rimaa nostaisi. Haluaisin korostaa muutamia hyviä tärkeitä asioita. Tämä ehdotus, jonka mukaan liikevaihto kynnys lasketaan 750-40 liittyy juuri tähän kunnianhimoon. Me ehdottomasti tuemme esittelijöitä tässä asiassa ja haluaisinkin kiittää heitä. Jos pidetään kiinni 750 niin 90 monikansallisesta yrityksestä jää sääntelyn ulkopuolelle. Mitä järkeä sillä sitten on, jos tässä on niin vähän yrityksiä mukana? Tämä on siis ensimmäinen tärkeä asia. Sitten kaksi tärkeää asiaa vielä lisää. Ensinnäkin komission ehdotus, aivan kuten edustaja Kalvet täällä jo totesi, vahvistaa sen, että Euroopan unionin ulkopuoliset tiedot olisivat ja Me emme ole yhtä mieltä. Tästä on aivan välttämätöntä, että saamme eritellyt tiedot ja että tätä sääntelyä sovelletaan myös alueemme ulkopuolella. Ilman tätä on aivan mahdotonta nähdä, millaista toimintaa tietyillä yrityksillä on tietyillä lainkäyttöalueilla. Sitten vielä lopuksi komission ehdotuksessa on myös tietyille yrityksille porsareikä, koska sinne sanotaan, että joillakin lainkäyttöalueilla edellytetään maakohtaista raportointia EUn ulkopuolella. Jos näin on, niin, niin EUssa näin ei tarvitse tehdä. Minusta tämä on muutettava Euroopan parlamentissa tämä Äh, kohta on muutettava, koska muuten monet yritykset tätä kautta voisivat välttää sääntelyn. Lopuksi vielä haluaisin ehdottomasti tukea esittelyiden tekstiä sekä Regneriä että Bajeta tuemme vahvasti ja vielä kerran haluaisin todeta, että kun puhutaan tästä mahdollisesta kilpailukyvyn menettämisestä, mehän pyydämme vain sitä, että yritykset toimisivat samoin kuin pankitkin. Pyydämme samaa kuin pyydämme pankeiltakin. Ei se mitään kilpailukykyä heikennä. Merci, madame la présidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Tämä on tämän tärkeää meidän kannaltamme, koska kerrankin minun on pakko sanoa, että olemme täysin samaa mieltä. Yleensä me kritisoimme. Olemme samaa mieltä tästä mietinnöstä ja siitä työstä, jota kollegamme ovat tehneet. Mutta vakavasti otettuna. Miksi 40 miljoonaa? Siksi, että suurten yritysten määritelmää kirjanpitodirektiivissä direktiivissä on kyllä mainittuna, mutta olemme halunneet tehdä saman ehdotuksen tai vaatimuksen kuin joka tämän suhteen tehtiin. Ja eh, selitettiin, tai selitettiin jo miksi juuri tämä raja. Tämä avoimuuden tarve ei kohdistu kaikkein suurimpiin yrityksiin ja kaikkein suurimpiin aivan erityisesti. Ja mitä tulee yhdistämättömistä tiedoista, niin yhdistämättömiin tietoihin ilmoittamiseen, olemme voimakkaasti peräänkuuttaneet tätä. Haluaisin vain painottaa kahta seikkaa hyvin nopeasti. Pidän tiukasti kiinni siitä tosiasiasta, että me haluamme tilinpitoon avoimuutta. Ei millään tavalla puutu verotukseen, enkä veropohjaan, eikä muuhunkaan. Haluamme vain tietoa sen puolestaan nyt on tehty tätä työtä, että osakkeenomistajatkin saavat tämän tiedon. Tämä on erittäin tärkeä ajatus, jonka suhteen parlamentti on täysin selkeä Ja Viimeiseksi toteasin, että ei nyt millään tavalla moiti ketään, mutta kenties voitaisiin pyytää ja pientä lisäystä. Ei minä nyt vaari mitään sanktioita, mutta kun Ranskassa on nähty, missä määrin on joskus vaikea saada tietoa seuraamuksista, mikäli ei ole noudatettu tiedon antamisvelvollisuutta, niin minun mielestäni siksikin tämä sanktiokysymys kyllä täytyy ottaa esiin. Öö. Kiitos edustaja Durand. Muita puheenvuoropyyntöjä ei varjoesittelyiden suunnalta ole tullut, joten edustaja Ferber sitten varjoesittelyn jälkeen vielä. Kiitoksia. En ole itse mikään lakimies. Olen pelkästään Ekon jäsen ja olisin toivonut, että että voinut tässä luottaa oikeustansian valiokunnan lakimiesten järkevyyteen ja viisauteen, mutta kun luin tämän mietinnän, en tullut siitä hullua hurskaammaksi. Meillä on tämä BEPS-aloite ja verotukseen on pyritty puuttumaan ja maakohtaista raportointia on peräänkuulutettu ja tietoa pitäisi julkistaa Meillä on pankkia varten maakohtainen raportointivelvollisuus, jota työstettiin EKD, e- EKon valiokunnassa CRD4 yhteydessä. Nyt herää kysymys, kuinka oikeudellisesti asia on, kun on kyse yrityksistä, jotka ovat yli tämän kynnysarvon 750 miljoonaa. Minusta niin tämä on kiehtova kysymys. Palaan tähän kohta. Mutta mikäli ei ole kyse mistään osakeyhtiöstä, vaan perheyrityksestä tai henkilökohtaisesta omaisuudesta, niin kuinka tämä juridisesti hoitama kuntoon? Olisin kiitollinen, mikäli joku juristi hieman selventäisi tätä asiaa. Ja toinen kysymys, onko kyse nyt verotusoikeuden asiasta vai sisämarkkina-asiasta? Mikä tämä sisämarkkina-asia, niin miksi sitten vastaamme kysymyksiin, jotka eivät liity sisämarkkinoihin? Tässäkin suhteessa haluaisin hieman selvennystä. Koska nyt se juristi, niin totesin, että Ekonissa on BEPSia käsitelty siksi, että se on verotukseen liittyvä asia. Ja halusin todellakin ihan vakavasti otettavia vastauksia. Sitten kaikkien kysymysten äiti. Mitä me tällä kaikella haluamme saada aikaan? Haluammeko, että monikansalliset yrityksemme joutuvat kaikki mieron tielle vai haluammeko enemmän verotuksen, verotuksen rehellisyyttä? Olin TAX ykkösessä ja kakkosessa jäsenenä ja myöskin PANA-tutkimusvaliokunnassa. Ja siellä on käsitelty monikansallisia yrityksiä, eikä ongelma se, että ne ovat Pahamalla tai Panamalla ja niillä on yksityisiä tilejä, vaan kyse on siitä, että on tehnyt sopimuksia jäsenvaltioiden kanssa, jotta ne voivat maksaa vähemmän veroja. Se on se, mistä kenkkä puristaa. Ja maakohtaisen raportin ta- tarkoituksena on katsoa, kuinka verotus on hoidettu ja on tarkasteltu, minkälainen verotaakka kussakin maassa yrityksellä on, onko verotaakka oikeudenmukainen, kun tarkastellaan tuossa maassa aikaansaatua tuottoa ja sopimuksia ja muuta. Me tarvitsemme indikaattoria tästä. Entä sitten muutovaltiot? Kuinka varmistetaan, että ne pitävät kiinni sopimuksista esimerkiksi Sinut valiokunnassasi LN on työstänyt kysymyksiä ja lainsäädäntöä on pistetty liikkeelle ja tietonvaihtoa on eristetty verotuskysymyksissä, niin nämä kaikki pitäisi saada paremmin hoitoon. Ja sitten kysymys, se mitä nyt ja tehdottava, että joitakin, kysy- kysymyksiä ei ole saatu vastauksia. Ammukamme itseämme jalkaan, mikäli ryhdymme toimimaan omien yritystemme suhteen ja omien yritystemme aseman suhteessa muihin, heikkenee ja sitten joutuvatko tästä pulaan että mahdolliset veronkiertäjät, eivät niinkään yritykset, vaan valtiot, jotka ovat osallistuneet tähän veronkiertoon. Ja ensin haluaisin vastauksen tähän oikeudelliseen kysymykseen. Se pitäisi selventää ja sitten vasta ryhtyä puhumaan mistään kynnysarvoista. Kiitos. Sitten Pervans Perez. Merci beaucoup. Kiitoksia Aivan ensiksi haluaisin onnitella molempia esittelijöitä. He ovat laatineet erittäin hyvän pohjan keskustelua varten koskien tätä komission eh, aloitetta, joka on äärettömän tärkeä ehdotus meille niin, että pääsisimme tällä alalla eteenpäin. Haluaisin nyt vähän tehdä pienen kokkauksen historian kautta ja muistuttaa teitä niistä argumenteista, joita yhdistyneet kuningaskunnat käyttivät niin, että he voisivat välttää edettyä verotuksellisissa asioissa etenemisen Euroopan unionissa. Jotkut täällä ehkä muistavat näistä asioista, kun tehtiin Feiran sopimuksia, eli kun aloittiin puhumaan eh, talletusverotuksesta. Silloin löydettiin kompromissia. Kompromississa yhdistynyt kuningaskunta sai läpi ehdotuksen, että eteenpäin ei voida mennä muuta kuin jos on koko maailmanlaajuiset sopimukset saatu aikaan. Sitten aloitettiin aloitettiin neuvottelut monien ulkopuolisten tahojen kanssa. Nyt meillä on yhdistynyt kuningaskuntien kanssa sellainen tilanne, että meillä on ajateltava näitä verotuskysymyksiä uudessa kontekstissa – kyseinen maa sanoi, että kyllähän se voi kuitenkin sitä tehdä, mitä sitä huvittaa veroasioissa, koska Euroopan unionissa emme pysty menemään yhdessä eteenpäin, emmekä pysty pakottamaan yhdistyneitä kuningaskuntaa noudattamaan verosääntelyä, mikäli emme itsekään ensin pääse yhteisymmärrykseen keskuudessamme, joten retoriikan taidetta käytetään myös juridiikan ja verotusasioiden alalla, ja kun pohditaan poliittista halua, niin sitä kyllä tarvittaisiin aika lailla. Ei tarvita ainoastaan poliitikkojen tahtoa, vaan on myös huomioitava se, millä tavalla on kehittynyt kansalaisten näkemys näistä asioista. Maakohtainen raportointi on aihe, joka asettaa vastakkain kansalaiset, jotka ovat yhä tietoisempia siitä, että näiden hämärien mekanismien kautta yritykset eivät maksa veroja siellä, missä ne ovat hyödyntäneet raaka-aineita ja julkisia palveluja, eivätkä nämä yritykset näin ollen eh, ikään kuin korvanneet hyötyjä, mistä ne ovat eh, voineet eh, nauttia oikeassa suhteessa samalla nämä yritykset pyrkivät, pyrkivät poliitikkojen kanssa jonkinlaista poliittista piiloleikkiä leikkimään. Haluaisin viitata päätöksen, joka tehtiin maassa, jonka tunnen aika hyvin, nimittäin Ranskassa. Siellä hiljattain äh, hallinto neuvostossa tehtiin päätös, joka on tärkeä. On muistettava, että niin sinne pidettiin siitä, että Ranska kieltäytyisi tällaisesta, tällaisesta maakohtaisesta ra, ra, raportoinnista, mutta jos tuomioon luetaan tarkkaan, niin sinnehän tunnustetaan, että avoimuus tavoite ja näin ollen maakohtainen voittojen tietoon saattaminen on perustuslaillinen arvo, ja tämähän edellyttää, että jokainen jäsenvaltio joutuu menemään eteenpäin niin, että Euroopan unioni yhdessä voisi edetä ja, ja toimia esimerkillisesti muiden valtioiden edessä haluaisin kahteen asian vielä puuttua. Ensinnäkin tämä kynnysarvon muuttuminen on aika hämmästyttävä, että se mikä onnistui monissa direktiiveissä, ei nyt onnistukaan toisella alalla. Esittelijät sanovat meille, että jos siirrytään 750-40 miljoonaan, saadaan mukaan 90 monikaalista yrityksestä – kun ajatellaan yleisen tietoa, on, on tärkeää, että olisi vähän enemmän yksityiskohtia, että myös tietoa siitä, minkälainen massa yrityksiä nyt pääsisi livahtamaan verotukselta mustassa listassa. Todella tarkoituksena on, on lisätä avoimuutta ja esittelyiden lähestymistapa on hyvä. No sitten onko tämä nyt juridinen vai verotuksellinen kysymys? Kyllä tämä on minusta selvä asia. Puheenjohtaja, valtio, puheenjohtajan kokous on ottanut siihen kantaa. Meille verotuskysymykset ovat hyvin tärkeitä ja tässä yritys oikeuskysymykset tietenkin vahvistavat lähestymistapamme ja sen pitäisi olla myös neuvoston ja komission johtotehtävä. Kiitoksia. Haluaako komissio puheenvuoron? Kiitoksia oikein paljon äh, puheenjohtaja. Haluan ainoastaan käsitellä kahta asiaa, sisältöasiaa ja lyhyesti vielä mm, puhua tästä oikeusperustasta. On esitetty useita kysymyksiä kynnysarvosta ja soveltamisalasta ja kysytty myös tästä tietojen yhdentämisestä, julkaistavien tietojen aggregoinnista. Vastaan näihin lyhyesti. Miksi olemme valinneet tämän lähestymistavan? Koska me päät- päättäneet keskittyä niihin osa-alueisiin, jotka ovat ongelmallisimpia. Jos katsotte tätä 750 miljoonan kynnystä, siinä keskitään selvästi niihin yrityksiin, joilla on motivaatiota ja myös resursseja ja asiantuntijamusta ryhtyä aggressiiviseen verosuunnitteluun. Ja jos sitten katsotaan nämä noin 6000 yritystä, jotka ylittävät tuon liikevaihtokynnyksen, kattaisimme noin 90 prosenttia yritysten tekemistä voitoista. Jos menisimme tuon 40 miljoonan kynnykseen, niin silloin esittelijöiden lukujen mukaisesti lisäisimme niiden yritysten määrää, joita tämä ehdotus kattaa kertaisesti enemmän yrityksiä meillä olisi, mutta tällä olisi vain marginaalinen vaikutus siihen ylimääräiseen voittoon, joka tällä ehdotuksella katettaisiin, koska tuloja voidaan siis lisätä vain 10 prosentilla OECDn laskelmien mukaan, joten olemme valinneet tämän ehdot, kynnyksen, koska se on yhdenmukainen OECDn ehdotuksen kanssa, mutta myös siksi, että haluamme suhteellisen lähestymistavan. Sitten tämä aggregoidujen tiedot. Me yritämme saada selville, missä on ongelmia EUn ulkopuolisilla lainkäyttöalueilla, ja nämä ovat lainkäyttöalueet, joissa on huonoa verohallintoa, ja nämä lainkäyttöalueet päätyisivät listalle. Jos menemme pidemmälle kuin tämä, niin vaarana on se, että asettaisimme eurooppalaiset yritykset mm, kilpailulliseen mm, heikompaan asempaan verrattuna EUn ulkopuolisiin kilpailijoihin, koska niiden pitäisi julkaista eh, tietoja, eh, joita eh, niiden EUn ulkopuoliset kilpailijat, joilla on toimintaa EUssa, eivät joutuisi julkaisemaan. Tässä ei ole kyse pelkästään kustannuksista, vaan myöskin niistä tiedoista, joita EUn ulkopuoliset kilpailijat saisivat meidän yritystemme toiminnasta kolmansien maiden markkinoilla. Joten tämä on se yleinen lähestymistapa, jonka olemme valinneet. Ja sitten lyhyesti palaan vielä tähän kynnys kysymykseen. Meidän ehdotuksemme todella keskittyy niihin yrityksiin, jotka aiheuttavat ongelmia. Kaikki ne yritykset, joita tällä hetkellä tutkitaan kilpailuosastollamme johtuen mahdollisesta laittomasta vero valtion tuesta perustuen verostussopimuksiin, niin ovat tämän kynnysarvon alaisia. Sitten haluaisin mennä oikeusperustaan. Euroopan parlamentin ja komission välillä ollaan täysin samaa mieltä tästä oikeusperustamasta toivotin kovasti tervetulleeksi Euroopan parlamentin oikeudellisen yksikön lausunnon, josta äänestettiin juridivaliokunnassa tammikuussa. Olemme tässä täysin samaa mieltä. Varoittaisin vain siitä, että tehtäisiin tarkistuksia tekstiin, jotka potentiaalisesti saattaisivat tukea niitä, jotka väittävät, että me ole valinneet oikeaa oikeusperustaa. Me va- Olemme sitä mieltä, että tämän ehdotuksen tarkoitus on varmistaa yritysten vastuullisuus ja avoimuus, eikä tarkoituksena ole panna täytäntöön kansallista tai eurooppalaista verolainsäädäntöä. Ja selityksenä vielä mm, tämä viittaus harmonisoituun verojärjestelmää tarkistuksessa yksi on esimerkiksi tällainen ehdotus, jota pitäisi ehkä tarkastella. Odotamme kovasti yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa, että saamme viedä tätä asiaa eteenpäin. Äh, meillä on nyt läheistä yhteistyötä neuvoston kanssa. Meillä on nyt yhdeksän äh, äh, kokousta neuvoston kanssa ja tekninen työ neuvoston kanssa on lähestulkoon päättynyt, siis oikeusperustaa pois lukien ja nyt haluamme mielellämme parlamentin kanssa saada tämän asian päätöksen. Kiitoksia. think we have five minutes. Uskon, että meillä on vielä viitisen minuuttia aikaa esittelijöille, mikäli haluat vielä vetää loppupuheenvuoron. Evelin, ole hyvä. Thank. Sydämelliset kiitokset kaikista äh, puheenvuoroista. Ne antavat hyvän kokonaiskuvan siitä työstä, mikä meillä on edessämme. Haluaisin eh, ihan lyhyesti vain muutamiin asioihin eh, puuttua. Ensinnäkin sydämestä kiitokset komissiolle eh, tästä selostuksesta. Meillä ovat, olemme tietoisia kaikista näistä ongelmista, jotka mainitsitte keskittyminen tiettyihin maihin, joissa on huonoa hallinnointia, kyllä, mutta meidän täytyy varoa, ettei tämän järjestelmän kautta synny uusia porsaanreikiä, ja sen halusimme välttää näillä tarkistuksilla. Sitten nämä kysymykset, jotka kollega Ferber äh, esitti, mutta myös muut äh, pienistä ja keskisuurista yrityksistä. Siksihän me valitsimme tämän äh, kynnyksen 40 miljoonaa. Tässä on kyse tilinpäätösdirektiivistä, johon nämä BEPSin ehdotukset on siirretty ja pk-yritykset jätetään ulkopuolelle. Jos katsomme perheyrityksiä, te esititte tämän kysymyksen, niin perheyritykset, jos ne ovat valtaisen suuria, jos ne ylittävät nämä kynnykset, ovat mukana. Jos on kyse Ikeasta tai Porschesta, niin ne eivät ole mitään pk-yrityksiä. Jos ne ylittävät nämä kynnykset, niin kyllä ne ovat sitten katettuja. Bitte, bitte. Bitte, bitte. There is no translation. Uh, Ei tulkkausta. Hyykö, ole hyvä. Eipä mitään lisättävää tässä vaiheessa, hyvä puheenjohtaja. Olemme iloisia siitä, että voimme tehdä työtä varjoesittelyiden kanssa ja pyrimme vastaamaan hyvin kaikkiin näihin kysymykseen, kysymyksiin, joita tänä iltana on esitetty. Kiitoksia. Olemme päässeet nyt keskustelun loppuun. Asia on käsitelty. Takarajatarkastuksia varten on 15. maaliskuuta. Siihen meissä täytyy esittää. Tarkastuksia käsitellään 3. toukokuuta ja yhteisvaliokunnan kokouksessa 29. tai 30. toukokuuta asiaa vielä käsitellään. Kiitoksia siitä, että pitäydyt aikarajassa, koska nyt saimme